Good afternoon, colleagues. I... Hyvää iltapäivää, kollegat. Pyydän anteeksi tätä pikkuista taukoa, mutta, mutta meidän täytyy tietenkin nähdä, että kaikki ovat paikalla, kun kysymys, kyselytunti aika. Nyt meillä on neuvoston kyselytunnin aika. Neuvost... Ensimmäinen kysymys tulee on herra Posseltilta, joka koskee Serbian etnisiä vähemmistöjä. Olkaa hyvä, ministeri. Kiitoksia puhemies ja kiitoksia herra Posseltille tästä kysymyksestä. Kun me pidimme yleisten asioiden neuvoston kokousta 7.8.12, me käsittelimme tätä assosiointiprosessia EUn laajentamista. Johtopäätöksissä todettiin, että tämä sitoumus laajentamiseen on, on hyvä ja me kunnioitamme standardeja. Agenda täytyy pitää voimassa. 14.10. komission tiedonannossa todetaan, että institutionaalinen kehys, jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia, on Serbiassa paikallaan ja parannusta on tehty myöskin lainsäädäntöpuolella. Uusi ministeriö, joka hoitaa vähemmistökysymyksiä ja ihmisoikeuksia on hyvin tärkeässä asemassa maassa. Tarvitaan vielä lisätoimia, jotta ymmärrys kansainvälisistä standardeista saadaan läpi. Neuvosto on huolehtinut siitä, että tärkeät instrumentit ratifioidaan. Mitä tulee Etelä-Serbian mm, tilanteeseen, johon edustaja viittaa, siellä on tapahtunut väkivaltaisuuksia heinäkuussa. Monia pidätyksiä tehtiin, eikä mitään sen jälkeen olekaan vastaavaa tapahtunut. Tunnelma tässä Coordination bodissa Serbian osalta on parantunut Tämä on vähän herkkä tasapaino, mutta tärkeät puolueet alueella osallistuvat toimintaan. Me toivomme, että tämä kehitys jatkuu, mitä tulee koulutukseen, ja tässä haluaisin mainita yliopiston osaston avaamisen, jossa opetetaan sekä albanian että serbian kielellä. Albanivähemmistön tilannetta parannetaan sillä tavalla, että sen oma painoarvo koulutuksessa ja muissa asioissa kasvaa. Sosiaalinen ja taloudellinen heikko kehitys estää Etelä-Serbian vähemmistöjen tilanteen parantamista, mutta ETYK erityisesti valvoo tilannetta näillä alueilla ja pyrkii viemään rauhaa eteenpäin tällä alueelle, tärkeä tiiviissä yhteistyössä paikallistason ja Serbian hallituksen kanssa. Kiitoksia ministeri herra Bosselt. Neuvoston puheenjohtaja, kiitoksia tästä oikein hyvästä vastauksesta. Haluaisin vain sanoa, että tässä on kyse kolmesta alueesta, kahdesta raja-alueesta, Voivodinasta ja ja Etelä-Serbian Pressivosta, eli tässä on kolmen maan nurkkaus. Pyytäisin, että se tulevissa tehtävissä ne komissaarina huolehditte siitä, että nämä maat äh, pääsevät kehittymään tässä rajat, ylittävässä, äh, rajat ylittävien tukiohjelmien puitteissa. Ja, ja Novi Pasassa, Serbiassa äh, Tämä on tietenkin täysin erollaan, äh, erillään, sitä täytyy eh, tukea, jotta taloudellisia edellytyksiä voidaan parantaa, jotta vähemmistöongelmat ratkeavat. Ennen kaikkea Etelä-Serbiassa on hyvin paljon väkivaltaa ja pyydänkin neuvostoa edelleenkin eh, eh, seuraamaan tätä räjähdysautoista tilannetta. Rouva ministeri. Mr. Posselt, you can be assured that... voitte olla varma, että me jatkamme tilanteen seuraamista hyvin läheistä Tämä on myös osa komission pysyvää työtä. Me olemme tietoisia näistä parannuksista ja tilanne on hauras, mutta parannusta on tapahtunut ja nämä instituutiset järjestelyt, joihin viittasin, ovat hyvä merkki oikeasta suunnasta. Me vain toivomme, että meidän tuellamme, kuten myös etujärjestön tuella, voidaan jatkaa tähän suuntaan. Täällä on yksi lisäkysymys, Robert Mayer. Kiitos puhemies kaikkialla niin kuin, näitä tapahtuu muuallakin kuin Serbiassa. On, Serbiassa on albanin vähemmistö, sitten vähemmistö Kosovossa. Minun kysymykseni, millä tavalla EU suhtautuu viisumijärjestelyjen helpottamiseen, että tässä ei ole niin, että epäkohtia ei synny. Eikö tämä menettelytapa ole ristiriidassa, kun mennään kun ajatellaan Kosovan väestöryhmiä, että sillä annetaan helpotuksia Eikö tämä, äh, eikö tämä ole ristiriidassa tämän Kosovon kiistanalaisen aseman kanssa, kun puhutaan sen tunnustamisesta riippumattomana valtiona? Kiitoksia, ministeri. Kiitos, puhemies. En ole nyt ihan varma tästä kysymyksestä Kosovon liittyen. Kyllä, tarvitaan lisää työtä ihan riippumatta siitä, että kaikki jäsenvaltiot eivät ole Kosovaa tunnustaneet, mutta komissio kuitenkin tekee työtä ja miettii siitä, miten voidaan helpottaa myös Kosovon tilannetta. Tähän menee jonkun verran aikaa, siellä on vielä ongelmia, mutta tämä kaikki on kuitenkin viisumihelpotustenkin kohteena, mutta kaikkia ehtoja ei ole vielä täytetty. No niin, tästä mentiin kyllä ehkä hieman ohi, mutta liittyy kovasti tähän samaan. Seuraavaan Rova Haakkinin kysymys, joka koskee työttömyysastetta. Rova ministeri, heti kun olette valmis, niin voitte esittää lausumanne. Kiitos puhemies ja kiitos Rova Harkin tästä kysymyksestä. Tämä nykyinen kriisi koskettaa miljoonia ihmisiä hyvin ankarasti ja tämä onkin kaikkein suurimpia haasteita, joita meillä on edessämme ja meidän täytyy selvitä talouskriisistä. EUn jäsenmaiden täytyy huolehtia eh, siitä, että työttömyys ei jää pysyväksi. Se on ennen kaikkea jäsenvaltiot, eh, jotka vastaavat työllisyyspolitiikasta. Mutta neuvosto on hyväksynyt direktiivejä jo muutaman vuoden ajan ja korostan sitä, että työmarkkinatilanne on erilainen eri puolilla EUta ja siksi tarvitaan myös erilaisia toimenpiteitä. Meillä on raportti laadittu, jonka mukaan tilannetta tarkkaillaan eri maissa. Nykyinen kriisi on sellainen, että neuvosto on kiinnittänyt erityistä huomiota työttömyyteen. 2008 joulukuussa elvytyssuunnitelma hyväksyttiin ja siellä oli annettu, on annettu puitteet toimille, joita, joihin ryhdytään ja globalisaatiorahastosta parlamentti teki uudistoehdotuksen kesällä. Voidaan käyttää monia toimia eh, riippuen aina siitä, mikä tilanne kussakin maissa on. Voidaan eh, alentaa sosiaalivakuutusmaksuja, lyhentää työaikoja, vähentää hallintoa, parantaa työmarkkinaviranomaisten toimintaa tai eh, korostaa nuorison tukemista – ja meillä on pidetty myöskin epävirallinen työllisyyshuippukokous. Kesäkuun kokouksen jälkeen neuvosto on antanut erilaisia ohjeita, joista saattaisi olla hyötyä eri maissa. Ja tällä tavalla pyritään puuttumaan globaaliin kriisiin ja flexicurity, joustoturva, on yksi ratkaisu voidaan irtisanomisen sijasta ryhtyä joustamaan työajoissa. Tällä tavalla myöskin yritykset saavat lisää jousta oman toimintaansa. Se, että etuihin puututaan, niin se on yksi tapa, voidaan sosiaaliturvamaksuihin puuttua. Ja sitten tulotuki, siihen voidaan tehdä parannuksia ja liikkuvuutta parantaa. Aktiivinen työllisyyspolitiikka on hyvä, mutta myöskin lyhytaikaisia toimia tarvitaan. Tässä on kysymyksessä väliaikaiset työpaikat, koulutus, koulutustoimet, joiden tarkoituksena on saada ihmiset takaisin työmarkkinoille. Ja kaikin puolin täytyy pyrkiä torjumaan syrjäytymistä. Työllisyys on erittäin tärkeä talouden kohenemisen kautta Eh, täytyy vähentää palkkojen välistä kuilua ja täytyy myös eh, kohdistua, niin, kohdistaa toimet niihin ihmisiin, joiden, joiden tilanne on huono, esimerkiksi vammaisiin, vanhoihin ja nuoriin. Täytyy saada tasavertaiset eh, mahdollisuudet nuorille sekä koulutuksessa että työmarkkinoilla. Ja tämä on sellainen asia, josta on yhteisiä raameja olemassa Euroopassa vuosille 2010-2018. Thank you very much. Kiitoksia. Rova Haakin. your... Kiitoksia, kiitän tästä vastauksesta. Ministeri Valmström, olen iloinen nähdessäni teidät täällä tänään ja toivottavasti näemme teitä useamminkin ensi vuonna vastaamassa kysymyksiin. Joka tapauksessa kiitos vastauksesta. Ne kaksi kohtaa ovat mielestäni hyvin tärkeitä, jotka eivät tulleet kuitenkaan esiin teille vastauksen ensinnäkin se, että rohkaustaan yrittäjyyttä ja toisesteen, että myös panostetaan tutkimukseen ja kehitykseen. Mutta todellinen kysymykseni on se, että tähän mennessä olemme luottaneet avoimen koordinaatiomenetelmään ja se se oli aika heikko, heppoinen väline, eikä se toiminut kunnolla näihin avoitteiden tavoitteiden toteutumiseksi Lissabonin agendan pohjalta. Onko teillä mitään ehdotuksia, millä tavoin se voimistaa tätä mekanismia? Kiitos. Kiitos. Oikein tärkeä kysymys. Tehän tiedätte, että komission ehdotuksista? Neuvosto on jo aloittanut Lissabonin strategian tulevaisuuden käsittelyn, eli 2020 strategiaa, ja siitä päätetään Espanjan puheenjohtajakaudella keväällä. Yksi kysymys on, miten pitkällä tähtäimellä voidaan päästä nykytilanteesta, miten saadaan sellainen Eurooppa, joka on kilpailukykyisempi, jossa on enemmän yrittäjyyttä ja voidaan myös estää sosiaalinen syrjäytyminen, miten voidaan saada sellaista toimintaa, että voimme olla eh, globaalilla pelikentällä todellinen toimija. Kaikki tämä on osa uutta strategiaa. Ja siinä tärkeä osio on hallinnointitapa. Avoimessa koordinaatiomenetelmässä on myönteisiä puolia, mutta sitä pitää parantaa. On otettava paikallis- ja aluetaso paremmin mukaan, sillä Siellähän tapahtuu täytäntöönpano, kansallisella tasolla on myös sitouduttavaa toimintaan ja kaikki tämä löytyy asiakirjasta ja sitä juuri kommentoidaan jäsenvaltioissa ja varmasti tulee hyviä ehdotuksia siltä tämän strategian heikkoja kohtia. Thank you very much. Kiitoksia. Täällä on kaksi lisäkysymystä. Herra Mölzer ja herra Rybich, ensinnäkin herra Mölzer. EUn suunnittelema niin sanottu mikrorahoitusväline, sit, sitähän ei rahoiteta uudelleen, vaan raha on tarkoitus ottaa progressohjelmasta. Miten tässä yhteydessä on tarkoitus estää se, että uusi väline ei äh, rasita aikaisempia työllisyys- ja sosiaaliohjelmia? Kiitos. Herra Ryby. Kiitos äh, puhemies Minun kysymykseni menee siihen suuntaan, että eikö olisi mielekästä ylipäätään estää työttömyyden syntymistä. Näet, eikö julkiset urakat, jota voitaisiin antaa työttömille, olla yksi mahdollisuus. Ja myös PK-yrityksiä voitaisiin vahvistaa, että niitä perustetaan uusia. Onko mahdollisuuksia tässä toimia maa, rajat ylittävällä tavalla ja jakaa parhaita käytänteitä, joilla voitaisiin saada enemmän yrittäjyyttä luotua? Kiitos, rouva ministeri. Thank you, Madam Chair. Kiitos, puhemies. Kuten sanoin, lopullinen vastuu työpaikkojen luomisesta kuuluu tietysti jäsenvaltioille, mutta paljon voidaan tehdä ja kuten sanoin alkupuheenvuorossa rouva Härkidille, että neuvosto on tehnyt paljon suosituksia, miten voitaisiin toimia, voitaisiin lisätä joustavuutta erilaisiin tukijärjestelmiin, pitäisi aktivoida ihmisiä, jotta ei jouduttaisi syrjäytyneeksi. Ja on tärkeää jatkaa korkean tason tasa- tapaamisia eh, työmarkkinaosapuolten ja jäsenvaltioiden kanssa. Tämä on tietysti erilaista eri maissa, mutta on annettava esimerkkejä siitä, miten voidaan toimia esimerkkejä parhaista toimintatavoista, eli pitää toisaalta antaa neuvostolta suosituksia, mutta toisaalta jäsenvaltioiden on toimittava vastuullisesti ja mukautettava toimiaan riippuen maan olosuhteista. Ja sitten nämä teidän kysymyksenne, en tiedä ymmärsinkö oikein, oliko tässä nyt joku tulkausongelma, sillä en minä puhunut mistään mikrotasosta, vaan puhun globalisaatiorahastosta. Me olemme sitä joustavoittaneet parlamentin tuella. Näin on helpompi saada tukea jäsenvaltioissa ja sellaisille yrityksille, joilla on ongelmia, kun ihmiset eh, joudutaan irtisanomaan. No, Kiitoksia ministeri. Sitten siirrymme seuraavaan kysymykseen, jonka esittäjä on edustaja Shontis. Ja tässä koskee Turkin osallistumista Frontexin puitteissa toteutettaviin yhteisiin operaatioihin ja niitä koskevia neuvotteluita. Talman. Rova puhemies, hyvin tärkeä osa Euroopan strategiasta maahanmuuttopolitiikassa on kumppanuuden rakentaminen kolmansien maiden kanssa. Se on hyvin keskeinen osa integroitua rajavalvontaa joka hyväksyttiin vuonna 2006. Minä haluaisin kertoa myöskin, että operatiivinen yhteistyö kolmansien maiden kanssa on hyvin tärkeä osa sitä työtä, jota Frontex tekee. Frontexin asetuksen myötä voidaan rakentaa yhteistyötä EU-politiikan sisällä kolmansien maiden kanssa. Ja tällä tavalla myöskin voidaan kaksin, kaksenväliseen yhteistyöhön ryhtyä. Keskustelemme myös muista mahdollisuuksista tällä hetkellä. Täällä on ne eh, keskusteluja käyty, joissa kaikki maat ovat eh, mukana ja Frontex ja Turkin niiden välillä keskustellaan yhteistyöstä, joka on mennyt jo aika pitkälle. Mutta koska neuvottelut eivät ole vielä valmiita, emme voi neuvoston puolelta sanoa, minkälainen kehityskulku tulee loppujen lopulta olemaan. Kiitoksia. Sitten edustaja Sanchez. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, από τη σημερινή σας απάντηση rouva ministeri, tämän päivän vastauksesta ymmärrän eri kolme asiaa. Ensinnäkin neuvottelut Frontexin ja Turkin välillä ovat jo menneet eteenpäin. Toiseksi nämä neuvottelut ovat kaikkien Euroopan unionin jäsenmaiden tiedossa. Myös Kreikka on näistä tietoinen. Ja ulkoministerit, siellä on päästy sopuun siitä, että tämä yhteistyö tapahtuu ulkorajojen valvonnan puitteissa. No, nyt jos nämä yhteiset operaatiot toteutetaan, jos Turkki niihin osallistuu ulkorajojen valvontaan, millä tavalla sitten voidaan pitää kiinni ihmisoikeuksien maahanmuuttajien ihmisoikeuksien noudattamisesta. Ja sitten vielä kuumempi peruna on se, e, joka ei koske ulkorajoja, vaan millä tavalla Turkki sitten osallistuu, toimii Euroopan unionin ulkorajoilla. Voiko komissio näin olettaa? Kiitoksia. Ministeri, olkaa hyvä. Thank you, madam. Kiitos puhemies. Tämä on todella laaja kysymys. Neuvottelut Turkin kanssa ovat vasta alkaneet. Komission edustaja, komission jäsen, varoja ministerimme Billström olivat äskettäin Turkissa muutama viikko sitten ja keskustelut alkoivat. Tämä alkoi hedelmälle, mutta vielä ei ole saatettu niitä loppuun, joten on aika vaikea nyt antaa tilannekatsausta, kun keskustelut ovat käynnissä. Kaikkia jäsenvaltioita kuitenkin pidetään ajan tasalla, myös Kreikkaa sitä, mitä, miten edistytään ja yleisesti ottaen perusoikeuksien kunnioittaminen ja eurooppalaisten arvojen kunnioittaminen otetaan aina esille, eli tässä ei mitenkään kohdella Turkkia eri tavoin, mutta kuten sanoin, keskustelut ovat vasta aluillaan. Siellä edistytään hyvin ja kaikki jäsenvaltiot ovat Frontexin kautta mukana. Ja siellä on myös Kreikkakin näin mukana. Uh, Kiitoksia ministeri. Täällä on kaksi puheenvuoropyyntöä lisäkysymyksiksi. muistuttaisin teitä kahdesta asiasta ennen kuin jatkamme. Ensinnäkin lisäkysymys uh, kestää, saa kestää vain 30 sekuntia. Te olette olleet aika hyviä tähän mennessä, mutta jos me emme jatkaa tätä, ja tätä on syytä myös jatkaa, ja vaan, hyväksytään vain kaksi lisäkysymystä yhden uh, session aikana. Täällä on herra Paper. Padeko Kuulau ja herra Möltser. Papa Nikolo Kuulau ensimmäiseksi. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν, η συνεννοή... Kiitos puhemies. No mitä olen nyt kuullut, niin, kuullut, niin se sopu, joka on saatu aikaan Turkin kanssa sopimuksesta, joka koskisi yhteistyötä maahanmuuttoasioiden hoitamisesta, Tämä liittyy tietenkin myös yhteistyöhön Frontexin tasolla – Kreikassa olemme havainneet, että Frontexin alukset, ää, äh, Turkin viranomaiset häiritsevät Frontexin aluksia. Meillä ei ole, ei ole saanut mitään tarkkaa vastausta siltä osin, mitä, ää, äh, minkälainen viestintä ja minkälaisia viest, minkälaista viestintää ja ilmoituksia tästä asiasta on tehty. Onko teillä lisätietoa? Herr zu werden, on varmaankin mielekästä olla kansainvälisessä yhteistyössä, ellei, ja tämän sanon sanallis, ellei tämä yhteistyö sitten saa EU-rahoitusta. No millä, mit, mit, minkä muiden valtioiden kanssa käydään neuvotteluja vai ovat, onko tällaista suunnitteilla? Entäs Turk, saako Turkin valtio taloudellisia kannustimia osallistumisesta tähän Frontexin toimintaan? Thank you. Kiitos. Ministeri. Yes, thank you, madam. Kiitos puhemies. Niin, tämä kysymys aluksi Tästä on jo monta kertaa kysytyllä kysytty ja neuvosto on sanonut Turkin viranomaisille ja hallituksen edustajille, että ennakkoehto on hyvä yhteistyö tuolla alueella jotta tästä voitaisiin puhua. Ja on pyydetty, että Turkki ei ryhtyisi provosoiviin toimiin. Tämä on hyvin selvää. Minä olen äskettäin antanut tällaisia vastauksia. Ne löytyvät kyllä. Keskusteluja käydään, niille on annettu mandaatti. En voi kertoa tarkalleen, missä ollaan, koska keskustelut jatkuvat, mutta siellä toimitaan tavanomaiseen tapaan ja me käymme myös Senegalin ja Kapverden kanssa vuoropuhelua ja Marokon ja Egyptin ja Mauritanin kanssa on myös aloitettu vuoropuhelu, mutta hyvin vähän on edistytty. Eli tavanomaisista menettelyistä on kyse tässä Frontexin johtokunnalle annetaan mandaatti keskustelun käymiseen Venäjän, Moldovan, Georgian ja muiden kanssa on yhteistyötä jo, mutta muilla aloilla sitten edistyt vähemmän. Kiitoksia ministeri. Sitten uudessa seuraava kysymys, jonka on esittänyt herra Kelly, ja se koskee Kööpenhaminan ilmastoneuvotteluita. Minister. Ministeri. Yes, uh, uh thank you. And I think the, Mr. Kelly, yes, well, development goes on as, as we speak in Copenhagen. But... Uh, Kööpenhaminassa keskustellaan, mutta yritän nyt pitää teidän ajantasalla on kaksi pääasiaa, niin kuin tiedätte. Nimittäin näitä vaikutusten vähentäminen ja rahoitus, kuten ministeri aamulla sanoi, me olemme luottavaisia sen suhteen, että voimme päästä eteenpäin Kööpenhaminan tuloksessa, joka mahdollistaisi sen, että, että globaali lämpötilan nousu sa, sa, saataisiin pidettyä alle kahden prosentin verrattuna aikaisempiin tasoihin. Ja me haemme juridisesti sitovaa sopimusta. Toivottavasti saadaan poliittisesti sitova sopimus nyt, jonka tähtäimenä on sitten selkeä aikataulu, jolla saataisiin juridisesti sitova sopimus, joka alkaa sitten 2013 vuoden alusta. Mutta jotta tähän sopimukseen päästäisiin, tämä tässä täytyy keskittyä seuraaviin rakennusvalikoihin. Ensinnäkin kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet kehittyvien maiden kanssa vuoteen 2020 mennessä ja erät maat, kuten Japani ja Norja, ovat esittäneet oman ehdotuksensa, mutta pöydällä tämä ei riitä vielä päästä se kahden prosentin tavoitteeseen. Tässä yhteydessä EU on toistanut vaatimuksensa muiden kehitys, kehittyneiden maiden su, suuntaan ja jatkaa ää, mitattavaa, raportoitavaa ää, suunnitelmaa tekemistä kehitysmaat ovat sopineet omista päästötavoitteista päästövähennystavoitteista, tämä sillä siis muassa Etelä-Korean ja Etelä-Afrikan, ja tämä on myös merkittävä osa tätä kokonaisuutta. Kuitenkin neuvosto uskoo, että on laajaa potentiaalia toimintojen suhteen näissä maissa, erityisesti Kiinassa ja Intiassa, ja on myös selvää, että me tarvitsemme enemmän, jos me haluamme pysyä tässä tämän kahden prosentin kahden asteen tavoitteessa, ja niiden pitääkin ponnistella enemmän tämän kunnianhimoisen sopimuksen tarkoittavalla tavalla. Me tarvitsemme myös puitteet ilmastonmuutoksen, esimerkiksi teknologiasiirron ja kapasiteetin rakentamisen myötä akateemia ja tämä, tähän liittyy myös äh, puitteiden rahoitus, e, jotta se voitaisiin vähentää äh, näitä vaikutuksia ja kehittää teknologiaa kehittyvissä maissa. Ja tässä yhteydessä tuoreen Euroopan neuvosto äh, puhui näistä nopeasta rahoituksesta lähivuosina, joka antaa lisää potkua näille neuvotteluille. Ei voida voimistaa Euroopan unionin uskottavuutta hallitusten ja valtioiden päämiehet ovat nyt lähestymässä Kööpenhaminaa. Me toivomme, että he antavat riittävästi poliittista potkua näissä keskeisissä asioissa, jotka liittyvät rahoitukseen ja päästöjen vähentämiseen. Toivottavasti kunnianhimoinen sopimus saadaan aikaan. Me olemme tehneet ehdotuksia, jonka mukaan neuvottelut juristisidovasta sopimusta olisi vuoden 2013 alusta. Se pitäisi saada finalisoitumansa nopeasti Kööpenhaminin konferenssin jälkeen. Ja milloin tähän päästään, sitä voidaan ennenkaista sanoa, mutta, mutta yritetään kuuden kuukauden päästä siihen kuuden kuukauden aikana tämä konferenssi päätettyä. Kiitos, kiitos. Kiitos ministeri herra Kelly. Uh, thank you very much. Kiitos ministeri Kiitos myös tästä hyvin tiiviistä, tarkasta, loogista vastauksesta. Hienostaan minun kysymykseni, vaan kaikkiin kysymyksiin, mitä olette kesäkuusta altaen, alkaen olette vastannut niin mahtavan hyvin. EU on ollut ensisijalla ilmastonmuutoskehityksessä ja tästä esimerkkinä on se, että tänään – Kiinan ja Yhdysvaltain johtajat ovat saapumassa Kööpenhaminaan muutama vuosi sitten. Tämä ei ollut mahdollista. Mikä nyt olisi modus operandi tästä alkaen? Kiitoksia ministeri. Kiitos. No, todelliset poliittiset neuvottelut alkavat huomenna, kuten sanoitte. Pääministeriöitä ja presidenttejä tulee ympäri maailmaa. No sitten ehkä ei välttämättä pidä lähteä puhumaan jo nyt B-suunnitelmista, mutta nämä johtajat varmasti tuovat lisää potkua näiden sitoumusten aikaansaamiseen, e- ellei siihen päästä. Sitten täytyy vain jatkaa keskustelua. Me me odotamme tuloksia toisiltamme. Tämä on tärkein kysymys, kysymys meidän sukupolvemme kannalta. Me emme voi epäonnistua, jos me haluamme säilyttää äh, huomis, maailman huomiseksi ja ylihuomiseksi. Meidän täytyy vain jatkaa puhua, puhumista, puhumista, puhumista. Kiitoksia. Sitten siirrymme seuraavaan kysymykseen, jonka esittäjä on herra Mitchell. Se koskee kehitysmaille annettavaa ilmastonmuutokseen liittyvää rahoitusta. Ministeri. Thank you, uh, Madam President. Kiitos puhemies Eli vielä sama aihe jatkuu ja aivan kuten osoitatte, on selvää, että ilmastorahoitus on hyvin tärkeä osa Kööpenhaminan neuvottelussa köyhien maiden osalta. Ja hyvin tärkeä saada sopimus aikaiseksi. Haluaisin korostaa Euroopan neuvoston päätöstä lokakuussa. Sanottiin, että tarvitaan nopeita toimia, jotka ovat tehokkaita ja kollektiivisia pidemmällä aikavälillä pitää erityisesti korostaa näitä maita. Ja äskettäin EU ja jäsenvaltiot sanoivat, että 2,4 miljardia euroa ollaan valmiita antamaan 2010-2012 köyhille maille, kun torjutaan ilmastonmuutosta. Tämä oli selvä viesti neuvottelijoille näissä neuvotteluissa. Näin meille tulee lisää uskottavuutta. Euroopan neuvosto teki selväksi, että tarvitaan 2020-vuotiaasti lisää julkisia ja yksityisiä varoja. Pitää miettiä uudelleen myös kansallista rahoitusta, jotta voidaan varmistaa se, että haasteeseen voidaan vastata. Ja kuten sanoitte, lokakuun Euroopan neuvostossa todellakin vahvistettiin se, että kokonaiskulut kehitysmaissa voisivat olla 100 miljardia vuodessa 2020 mennessä ja tämä liittyy eri maiden ja kansainvälisten markkinoiden toimintaan. Tämä on nyt siis arvio eikä mikään tarjous EUlta, mutta tämä on kuitenkin sellainen arvio, jota neuvostokin pitää kaikkein parhaimpana. Kaiken kaikkiaan kansain välistä apua tarvittaisiin 22-50 miljardia vuodessa 2020 asti, mutta kaikkien maiden pitäisi EUn lisäksi osallistua rahoituksiin köyhimpiä lukuun ottamatta ja pitää lähteä liikkeelle bruttokansan tulosta. Ja kuten neuvosto korosti, Kööpenhaminassa on tehtävä selväksi se, että ilman lämpeneminen ei saa olla yli 2 prosenttia. Tarvitaan uutta tekniikkaa ja päätös rahoitukseen liittyen. Kiitos, herra Mitchell. No, olen samaa mieltä herra Kellin kanssa ja haluan kiittää ministeriä näistä vastauksista ja siitä myös, miten Ruotsi on puheenjohtajakauttaan hoitanut. Kysyn ministeriltä, jos nyt kun me tiedämme, että Yhdysvaltain presidentti on keskustelut tiettyjen kehitysmaan johtajien kanssa. Onko EU liittynyt näihin keskusteluihin ja yrittänyt myös saada rakennettua yhdessä siltaa USAn kanssa, jotta nämä asiat saataisiin ratkaisu Voiko ministeri vakuuttaa parlamentille, että jos tällainen, tällaista raha, rahoitusta tulee kehitysmaalle, että saadaan uutta rahaa, että sitä rahaa ei oteta olemassa olevista unionin sitoumuksista suhteessa kehitysmaihin ja, ja nälän voittamiseen? Kiitos. Kiitos ministeri, olkaa hyvä. Madam President, uh, to the... Hyvä puhemies. Ensimmäiseen kysymykseen sanoisin, että syksyn aikana on ollut paljon kahdenvälisiä kokouksia, kun on pyritty valmistelemaan neuvotteluja. EU on jatkuvassa yhteydessä Yhdysvaltoihin, pyritään saamaan aikaiseksi sieltä kunnianhimoisempi lausuma siellä kahdenvälisissä yhteyksissä – missä olemme olleet mukana. No, olemme olleet tietysti muuallakin mukana. Meillä on kuusi kahdenvälistä kokousta muiden tärkeiden toimijoiden, kuten Kiinan, Intian, Ukrainan, Etelä-Afrikan ja Yhdysvaltain kanssa. Ja aina ilmastoasiat ovat olleet etusijalla. Eli meillä on paljon kokouksia ja rahoituksesta. No tässä nyt kyseessä on yhdistelmä uutta ja vanhaa rahaa. Jotkut maat ovat sekoittaneet näitä rahoja, jotkut ovat jo jokunen vuosi sitten antaneet osan kehitysrahoista tähän, sillä kaikki vähiten kehittyneet maat ovat niitä, jotka tulevat eniten kärsimään ilmastonmuutoksesta ja siksi on loogista, että osa kehitysbudjetista pystytään osoittamaan erilaisiin ilmastotoimiin. Talouskriisin seurauksena moni jäsenvaltio on valitettavasti vähemmän kunnianhimoisempi kokonaisuudessaan kehitysbudjettien osalta, mutta tämä liittyy osittain siis tosiaankin talouskriisiin. Kiitoksia. Sitten siirrymme seuraavaan kysymykseen, jonka esittäjä on herra Kosa, joka koskee ehdotusta neuvoston direktiiviksi, direktiiviksi uskonnosta ja vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai seksuaalista suuntautumista riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta. Ministeri. Tack så mycket, fru talman. Ja, Kiitoksia. Saatavuuden parantamisdirektiivi on hyvin tärkeä siinä, kun pyrimme parantamaan tilannetta, aivan kuten ne edustaja tässä kysyy. Ruotsin kaudella me olemme jatkaneet teknisten seikkojen tarkastelua tästä direktiivistä, kun pyritään täytäntöön panemaan yhdenvertainen kohtelu. On monenlaisia syrjintäperusteita, joita ei vielä e, ole huomioitu e, liittyen seksuaalisuuteen, uskontoon ja näin edelleen. Neuvosto teki tilanneraportin, jossa todettiin, että kysymystä on vielä työstettävä eteenpäin. Se liittyy aikatauluihin ja muihin seikkoihin. Ja puheenjohtajavaltio on myös ilmoittanut, että muotoilu, tavaroiden suunnittelu ovat sellaisia asioita, joiden pitäisi tulla mukana direktiiviin ja tästäkin vielä keskustellaan. Raportista käy ilmi, että on vielä taloudellisia kysymyksiä ratkaistavana, mitä tulee taloudellisiin seuraamuksiin, ja meidän täytyy saada poliittisesti sellainen teksti syntymään, jonka kaikki jäsenvaltiot voivat hyväksyä, ja kaikkien pitää olla yksimielisiä ennen kuin asia etenee neuvostossa. Mutta nyt en voi eh, puhua vielä tuloksista. Meillä on, on nimittäin keskustelut vielä käynnissä tästä asiasta. Thank you, minister. Kiitoksia ministeristä. Herra Kosa. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a miniszter válaszát. Kiitoksia ministeri teidän vastauksestanne. Minä näen, että on, muutamia askeleita, joita on otettu, jotka ovat lupaavia, mutta halusin painostaa, että meillä on 50 miljoonaa vammaista ihmistä Euroopan unionin alueella. Tämä kysymys ei koske pelkästään heitä, vaan tämä Euroopan unionin yhteiskunta on raskaasti ikääntyvä yhteiskunta ja on kys- on, meillä on vammaisia, mutta on kysymys vammaisten ihmisten tulevaisuudesta, mutta myös kaikkien ö, ikääntyvien tulevaisuudesta, joiden kanssa me elämme, jaamme yhteisen elämän ja yhteisen kohtalon. Tämä, tästä tulee su- laaja yleinen yhteiskunnallinen ongelma tulevaisuudessa. Mitä taas tulee palvelujen saatavuuteen, tämä kymmenen vuoden, vuoden määräaika, josta puhuttiin, se on hyvin tärkeää, että me pidämme kiinni tästä, koska se palvelee meidän kaikkien etuja. Kiitos. Kiitoksia. Ministeri, olkaa hyvä. thank you, uh, Madam Kiitos puhemies. Olen täysin samaa mieltä edustajan kanssa siitä, että tällainen direktiivi on tarpeellinen ja että Euroopan unionissa miljoonilla ihmisillä ei ole vielä mahdollisuutta käyttää tavallisen arkielämän palveluita ja tämä vaikeuttaa heidän mahdollisuuksiaan elää normaalisti ja tämä on todella harmillista. Neuvoston käsittely on hidasta. Tämä on uraurtava ehdotus. Sillä on hyvin laaja soveltamisalaa ja hyvin suuria rahoitusvaikutuksia, eli tarvitaan yksimielisyys jäsenvaltioiden välillä ja sen jälkeen tarvitaan parlamentin hyväksyntä ennen kuin direktiivi voidaan hyväksyä. Meillä on ollut neuvotteluita, meillä on paljon työryhmiä neuvostossa, edistymistä on tapahtunut, mutta valitettavasti on sanottava suoraan, että vielä emme ole saaneet aikaiseksi tarttua konsensusta, mutta jatkamme nyt kautemme loppuun asti ja olen varsin luottavainen siltä osin, että äh, Espanjan puheenjohtajakaudella tämän jälkeen pyritään saamaan aikaiseksi ratkaisu. Kiitoksia ministeri. Nyt jatkamme samalla asialla, joka on Rova Blinkevicin kysymys vammaisten oikeuksien suojelemisesta. Kiitoksia rouva puhemies. Me kaikki tiedämme, minkälaisia vaikeuksia aiheutuu tästä talouskriisistä yhteiskunnallemme. On hyvin tärkeää, että suojelemme niitä ryhmiä, jotka ovat haavoittuvassa asemassa ja meidän täytyy torjua syrjintää. Vammaiset ja toimintarajoitteiset ihmiset ovat eh, usein huonossa asemassa, koska syrjintää esiintyy. Ja tätä taustaa vasten neuvosto on koko ajan korostanut sitä, kuinka tärkeää on eh, sallia pääsy työmarkkinoille myös näille ihmisille. Meillä on nykyiset eh, direktiivit, jotka koskevat työmarkkinoita ja 2008 on, 2008 on myös hyväksytty päätöslauselma, joka koski vammaisten ihmisten oikeuksia. Näiden ihmisten pääsy työmarkkinoille on tärkeä asia, jonka eh, neuvosto on myös vahvistanut 13.11.09. Jotta näiden ryhmien pääsy työmarkkinoille helpottuisi, eh, se on myös eräs edellytys pitkäaikaiselle taloudelliselle kasvulle. Haluaisin muistuttaa komission ja neuvoston yhteisestä kannasta Ensi vuonna on köyhyyden vastainen vuosi ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan vuosi. Tämä on sellainen päätös, jonka pitäisi koskea myöskin koulutusta kaikille. Kaikkien pitäisi päästä myös IT-teknologiaa käyttämään, erityisesti kun ajattelemme toimintarajoitteisia ihmisiä. Toinen painopistealue on perheet eh, ja, ja muut eh, ihmiset, jotka ovat tässä samassa tilanteessa. Mitä sitten tulee direktiivi ehdotukseen tasavertaisesta kohtelusta riippumatta ihmisen vammaisuudessa seksuaalisesta suuntautumisesta tai uskonnosta? Niin kaikki tämä olisi hyvin positiivista, jos ehdotuksesta tulisi totta. Neuvoston työryhmä, joka käsittelee sosiaalisia kysymyksiä, tarttuu tähän tekstiin. Ja kuten sanoin, niin 30.11. meillä oli keskustelu ja tilanneraportti. Kuitenkaan emme onnistuneet päätöstä saamaan aikaiseksi. Neuvottelut ovat vielä käynnissä, mutta se mikä on tärkeää on, että saamme hyvän tekstin syntymään. Ja sopivan soveltamisalueen. Jälleen kerran jäsenvaltioiden täytyy olla yksimielisiä ja sitten täytyy katsoa, miten taloudellinen tilanne tähän vaikuttaa. Tietenkin Euroopan parlamentilta pyydetään, pyydetään sitä, että artiklan 19 mukaan Lissabonin sopimuksessa se osallistuu tämän hyväksymiseen. Kiitoksia ministeri. Sitten Rova Winkler Ačiū, e, ponia pirmininkė, ja ačiū ministeri Malmström už jūsų atsakymą. Kiitos puhemies. Kiitos ministeri Malmström. Minäkin haluaisin kiittää Ruotsia. Siellä Ruotsin puheenjohtajakaudella ministerineuvosto on tullut mukaan EUn vammaisten yleissopimukseen, mutta vaikka tämä oli hyvä askel, niin se oli vain yksi askel. Monissa jäsenvaltioistamme tilanne vaihtelee kovasti. Jotkut vammaiset eivät pysty käyttämään viittomakielen palveluita, toisilta puuttuu toisenlaiset palvelut. Ei saa unohtaa, että noin 10 prosenttia EUn kansalaisista on vammaisia. Tiedän, että on vaikea panna täytäntöön syrjimättömyysdirektiiviä, mutta ehkä voisimme harkita erillistä direktiiviä, joka koskisi vammaisten oikeuksia ja joka olisi kaikille sitova ja näin estettäisiin vammaisten eh, syrjiminen. Kiitoksia. Sitten ministeri. Anteeksi, luulen, että se oli toinen kysymys. Ei tässä puhuttu poliittista tahtoa. Kyllä me ymmärrä se, miten tärkeä tämä direktiivi on, ja me olemme tehneet todella kovaa työtä sen saamiseksi järjestykseen, mutta kuten sanoin, en voi muuttaa faktoja, että me tarvitsemme yksimielisyyden neuvostossa, ja yksimielisyyttä ei ole vielä. Puheenjohtajamaana Ruotsi ja edellisetkin puheenjohtajamaat ovat tehneet työtä saadakseen kompromisseja hierottua ja on paljon työryhmiä, jotka tapaavat ja tekevät koko ajan työtä edelleenkin. Eh, tämä työ jatkuu, kunnes meidän puheenjohtajakautemme päättyy, mutta valitettavasti me emme ole vielä saaneet aikaan yksimielisyyttä vielä. Luulen, että olisi onnetonta, jos ikään kuin lähdettäisiin tätä direktiiviä hajottamaan, koska tämän koko direktiivin tavoite oli saada aikaan kattava tavoite kaikista vammaisuusasteista. Jos sitä lähdetään pirstaloimaan, se menettää kyllä merkityksessä, se olisi valitettavaa. Meidän on syytä yrittää vain enemmän, että, saada, että saamme tämän koko direktiivin hyväksyttyä. Sitähän parlamenttikin alun perin vaatii. Meidän täytyy tämä ajaa vammaisten asiaa, mutta myös muiden syrjittyjen asiaa. Ministeri, kiitoksia. Muistutan teitä, että lisäkysymykset, niiden tarkoitus on, ne on tarkoitus esittää puolessa minuutissa, 30 sekunnissa. Täällä on useita äh, lisäkysymyspyyntöjä tästä asiasta. Minun täytyy ottaa, se täytyy ottaa huomioon se, että se järjestys, jos siinä järjestyksessä kun äh, puheenvuoro on pyydetty, niin se annetaan riippumatta siitä, ovatko puhuneet aikaisemmin. Tässä on kaksi vuoroa, että Rova Klass ja Rova Mäkinen. Rova aloittaa. Ki- puhemies, syrjintä, meidän täytyy estää syrjintä, se on yhteiskunnallinen ongelma me on, me, se on meidän yhteinen tehtävä kaikin tyyppiset syrjintä. Oletteko samaa mieltä siitä, että ei ole sellaisia samoja mittapuita, joilla voidaan määritellä syrjintä? Esimerkiksi joku vuokra, jos vuokra-asunto vuokrata ja sitten vuokralainen sanoo, että hän ei häntä syrjitä, koska hän ei saanut tätä asuntoa. Ja oletteko samaa mieltä siitä, että Euroopan direktiivi voi esittää vain vetoomuksia jäsenvaltioille, jotka sitten hoitavat nämä kansallisen lakinsa pohjalta? Euroopalla Euroopan on vaikea laatia eurooppalaista lakia näissä asioissa. Kiitoksia. Sitten Ruomme Thank you, Chair, and, uh... Kiitos puhemies ja neuvosto. Kun nyt puhutaan vammaisten oikeuksista, niin haluaisin todeta, että kollegamme edustaja Koosa on juuri valittu vammaisten interryhmän puheenjohtajaksi menestystä hänelle. Ja sitten mitä tulee talouskriisiin. Tästä puhuttiin eilen, niin kun siellä nyökyttelette. Me olemme oikein huolestuneita lasten ja nuorten institutionaalista hoidosta. Ehkä nyt instituutioista eh, poistuminen hidastuu. Tämän asian pitää paneutua EUn sisällä ja ulkopuolella. Ministeri, no näin talous, talousen kriisin aikana totta kai Äh, nämä alt, äh, haavoittuvimmat yleensä kärsivät eniten lapset ja vammaiset, ja siksi vastuullisena poliitikkoina meidän täytyy olla tietoisia tästä, seikassa, tästä seikasta, ja se on lisätty myös äh, useisiinkin neuvostojen päätelmiin ja suosituksiin, jossa rohkaistaan jäsenvaltioita ryhtymään tiettyihin toimiin äh, sen suhteen, että haavoittuvimmat yleensä kärsivät eniten. Minä olen samaa mieltä tästä, ja, ja kuten vastauksena teidän kysymykseen, ennen kuin me saamme yleisen eh, direktiivin tästä asiasta, on hyvin vaikeaa lähteä asettamaan standardeja Euroopan tasolla silloin kun puhutaan syrjinnästä, eh, vammaisten syrjinnästä, meidän täytyy saada tämä yleisdirektiivi ensin ja sitten siltä pohjalta ponnistaa. Minä ymmärrän, että valtavaa työtä on tehty ja täytyy tehdä ja olen hyvin tietoinen tästä massiivisesta syrjinnästä ja eh, vammaisten vaikeuksista jokapäiväisessä elämässä, joka estää jotka estävät heitä normaalissa normaalin viettämisessä, mutta meidän täytyy tehdä työtä tämän yleisdirektiivin saamiseksi ensin. Ja meidän täytyy saada myös päätös ensi vuonna, jolloin taistellaan syrjintää vastaan. Sekin on mahdollisuus esittää uusia konkreettisia ehdotuksia, järjestää yhteisiä tapahtumia, että saataisiin tämä asia eteenpäin ja tietoisuutta lisättyä. Kiitos ministeri. Olen varma, että tämän keskustelun osalta parlamentti, minun suullani koko parlamentti onnittelee edustaja Kosaa hänen valinnastaan inter, vammaisinterryhmän puheenjohtajaksi. Ja sitten siirrymme eteenpäin. Kysymys kahdeksan vedetty pois, kuten myös kysymys yhdeksän, kysymys kymmenen sitä ei voida ottaa hyväksyttävästi, koska se oli osa erillistä keskustelua tänään jo aikaisemmin. Seuraava kysymys numero 11 on herra Palekisiltä, joka ei ole täällä salissa. Näin ollen siellä raukeaa. Ja sitten tulemmekin herra Ankuraakisin kysymykseen, joka koskee äh, but, äh, joka koskee köyhien pyriväisten vavelillinen raakalaismaisia murhia. Ministeri, olkaa hyvä. Eh, fru Rouva puhemies, kuten arvostettu edustaja, arvoisa edustaja tietää, minä kunnioitan ihmisoikeuksia. Ja neuvosto kiinnittää erityistä huomiota kaikkiin näihin suhteisiin kolmansiin maihin siltä kannalta, että siellä noudatetaan ihmisoikeuksia. Nämä kauhistuttavat asiat, joihin edustaja viittaa, ne eivät ole olleet käsittelyssä neuvostossa. Tietenkin puheenjohtajamaan puolesta me olemme lukeneet kyllä lehtiä ja olemme panneet merkille, että viimeiset raportit kertovat, että koko tarina olisi pelkkää bluffia. Täällä on ristiriitaisuuksia ja me emme voi tässä vaiheessa käydä puheenjohtajamaana spekuloimaan tällä kysymyksellä. Thank you very much, minister. Kiitoksia ministeri. Sitten herra Angurakis, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minun on nyt sanottava, että tämä vastaus Rova Malmsonilta ei tyydytä minä ollenkaan kyseessä on todella raakalaismainen murha, tällaista ei ole aikaisemmin tapahtunut uskaltaisin sanoa. Ja Euroopan unioni halutessaan voisi kyllä tutkia näitä tapahtumia. Ja koska meillä on olemassa suhteet Peruun, niin me vaadimme, että saisimme tietoa Perun hallitukselta tästä asiasta, että ryhtäisiin toimiin. Ministeri. Ministeri. Äh, tack, Uh, Kiitoksia, rouva puhemies. Me olemme saaneet hyvin ristiriitaisia raportteja tästä eri viranomaisilta ja myöskin toimittajilta. Ja viimeisimmissä raporteissa e, on käynyt ilmi, että mitenkään ei voida todentaa tällaisia tapahtumia, näitä järkyttäviä tapahtumia. Ja koska meillä nyt ei ole varmaa tietoa siitä, että tällaista olisi tapahtunut, niin neuvosto ei ole voinut eikä sillä nyt ole toimivaltaa puuttua tähän kysymykseen. Uh, thank you very much. Kiitoksia ministeri. Sitten on vuorossa seuraava kysymys, joka on herra Czarnekilta, joka koskee puolalaisen vähemmistön syrjintää Liettuassa. Ministeri. Tack. Eh, thank you, madam eh, president. Kiitos. Kiitos puhemies. Neuvosto haluaa vahvistaa perusoikeuksien sopimuksen ja sopimusten tuen perusoikeuksille ja neuvosto vastustaa epäinhimillistä kohtelua kaikissa tapauksissa. Haluaisin mainita, että vähemmistöoikeuksien oikeuksien suoja löytyy myös Euroopan neuvoston vähemmistön eh, suojelu yleissopimuksesta. Tätä asiaa juuri tarkastellaan Euroopan neuvostossa tällä hetkellä. Direktiivi 2043 vuodelta 2000 mukaisesti, jonka mukaan pitää kaikkia ihmisiä kohdella samalla tavalla. Heitä ei saa syrjiä etnisen alkuperän takia ihan riippuntaa laillista tilanteesta. Tämä koskee työllisyyttä, sosiaalista suojelua, ja palveluiden käyttöä. Komission tehtävä on valvoa, että eurooppalainen lainsäädäntö toteutuu jäsenvaltiossa. Ja Tukholman ohjelmassa, joka hyväksyttiin 10.11. joulukuuta Euroopan, Euroopan neuvostossa, siellä mainitaan näiden haavoittuvien ryhmien suojelun tarve, joka lähtee liikkeelle Haagin sopimuksesta. Ja jäsenvaltiot ovat tähän tulossa mukaan tai jo mukana. Kiitos. Kiitoksia ministeri Stenera Czarneski. Bardzo dziękuję pani minister, pani komisarz za... Kiitoksia rouva ministeri. Kiitän teitä tästä vastauksesta, erityisesti tästä selvennyksestä, että neuvosto tuomitsee kaikenlaisten, kaikenlaisen kansallisten vähemmistöjen syrjinnän – ja muun muassa puolalaisvähemmistön syrjinnän Liettuas. Minä kiitän tästä, että te ette sitä hyväksy. Tässä on, puhutaan kuitenkin systemaattisista toimenpiteistä, kun puhutaan kaksikielisistä paikan nimistä ja hallinnollisista esteistä. Tämä on hyvin tärkeä asia. Minä pyydänkin, että neuvosto myös ryhtyy tässä tuumasta toimeen. Kiitoksia. Uh, Kiitos puhemies. Voin siis vain toistaa, että Euroopan unioni on aina periaatteensa ja arvonsa takana ja neuvosto niitä puolustaa. Ja nämä tapahtumat, joihin viittaatte, niin niitä Euroopan neuvoston osapuolet tutkivat ja jos on muuta syrjintää, niin komission tehtävä on varmistaa, että jäsenvaltiot toimivat sopimusten ja EU-lainsäädännön mukaisesti. Kiitoksia ministeri. Ja nyt olen huomaan, että herra Gallagher on saapunut saliin eh, edustamaan herra Crowleya. Seuraavan kysymyksen osalta, joka koskee buddhalaismunkkien ja nunnien vainoamista Vietnamissa. Ministeri, olkaa hyvä. Tack så mycket. Kiitos. Rouva puhemies, kiitoksia tästä kysymyksestä. Neuvosto on hyvin tietoinen ihmisoikeuskysymyksistä Vietnamissa ja Laosissa. Ja me seuraamme hyvin tarkkaan kehitystä. Komissio ja neuvosto ovat tehneet arvioinnin tilanteesta paikallisten viranomaisten kanssa. Viimeinen kokous pidettiin Hanoissa viime viikolla. Ja hyvin monista kysymyksistä keskusteltiin, kuten ilmaisuvapaudesta, rikoslaista, Eh, rangaistuksista, uskonnonvapaudesta ja näin edelleen. Luettelo henkilöistä, eh, jotka ovat vankeja tai joiden tilanne on huono, tämän luettelon EU antoi viranomaisille paikan päällä. Eri, hyvin huolestuttavia kysymyksiä on eh, olemassa. 10.11. käytiin pitkä keskustelu Plan Villagein edustajien kanssa. Samana päivänä komissio kokoontui hyvin korkealla tasolla viranomaisten kanssa Hanoissa ja päätettiin kumppanuudesta ja yhteistyösopimuksesta, joka toivon mukaan syntyy ensi vuonna. Meidän mielestämme ihmisoikeustilanne on sellainen, että me mainitsimme omaisuuden eh, takavarikot ja myöskin erilaiset bloggaajat, jotka internetissä asioiden puolesta puhuvat. Me puhumme myös Plan Villagein ihmisten tilanteesta. Ihmisoikeuksia on kunnioitettava ja kaikkia sitoumuksia on noudatettava. Pitää myöskin noudattaa kansainvälisiä sopimuksia, jotka Vietnam on allekirjoittanut. Parlamentin päätöslauselman myötä tähän saatiin erityistä pontta ja haluankin kiittää parlamenttia siitä. Me kerroimme myöskin Vietnamille hyvin tärkeästä roolista, joka parlamentilla on jatkossa näissä kumppanuuskysymyksissä. 8. ja 9.12. me kävimme luostareissa siellä on noin Plan Villagein, Plan Villagein ihmisiä, noin 200 ihmistä vielä, ja me keskustelimme viranomaisten kanssa paikallistasolla saadaksemme lisätietoa. Seuraamme hyvin tarkkaan tilannetta. Gallagher. Kiitoksia, herra Gallagher. Want to thank the president office. Kiitos, kiitän neuvoston edustajia tästä kattavasta vastauksesta omasta puolestani ja myös herra Crowlin puolesta. Olemme hyvillämme tästä, tästä lähestymistavasta ja me jatkamme pragmaattisella tavalla tilanteen seuraamista. Kiitoksia. Kiitoksia. En ole huomannut mitään lisäkysymystä, näin ollen jatkamme seuraavaan kysymykseen, joka herra Kälkerin esittämä, joka koskee Islannin EU-jäsenyyttä koskevaa hakemusta. Ministeri, olkaa hyvä. Kiitos. Uh, Madam President. I think this is a question dear to you. Kiitos puhemies. Tämä varmasti kiinnostaa teitäkin. Hyvä edustaja, minä haluaisin ensin muistuttaa siitä, mitä sanottiin 8.12. neuvoston päätelmissä. Islanti on vanha demokraattinen maa ja se tuo oman lisänsä sekä poliittisesti että strategisesti EU-hun. Islanti on hyvin eh, tiukasti jo integroitunut EU-hun, eh, e ETAN ja Schengenin kautta. Islannin jäsenyyshakemus jätettiin 16. heinäkuuta viime kesänä Ruotsin puheenjohtajavaltiolle. Ja tämä välitettiin heti neuvostolle tiedoksi sovittiin konsensuksesta, joka koski laajentumista ja täällä vuonna 2006. Ja sen, silloin perusteltiin sitä, että jokainen maa otetaan omien, oman tasonsa mukaan neuvotteluihin mukaan. Ja tässä vaiheessa on tarkoitus antaa lausunto Islannista. Täällä käytetään eh, kriteerejä, Kööpenhaminan kriteerejä, jotka sovittiin vuonna 1993 ja käytetään myöskin päätelmiä neuvostosta 2006. Viime viikon ulkoiseen neuvosto otti kysymyksen edelleen, sanoi ottamansa kysymyksen edelleen uudestaan esiin, kun neuvosto on antanut, anteeksi komissio on antanut lausuntonsa. Ja ensi vuoden alkupuolella jotain tapahtuu. Thank you very much, minister. Kiitoksia ministeri Eva Gallagher. Mikro, mikro. Mikrofoni. Haluan kiittää ministeriä hänen vastauksestaan ja puhemiestä. Ja tämä valtuuskunnan puheenjohtaja, joka hoitaa tätä Islannin kysymystä, ymmärrän täysin, että totta kai kaikki hakemukset täytyy käsitellä ansio, omien ansioiden pohjalta, mutta tämä ilmaisee, että Islanti on vastannut moniin kysymyksiin kohtuullisen lyhy, lyhyessä ajassa. Totta kai oli hyvä, että, että Islanti on mukana etassa ja tämä myös indikoi Islannin hallituksen sitoumusta olla ottaa toisen ison askeleen Euroopan unionin laajentumisen suuntaan. Silloin Islannista tulisi EUn jäsen kuitenkin äh, loppuviimeksi tämä äh, maahan on kuitenkin vanha demokratia, mutta on Islannin kansan asia tehdä päätösasia, mutta odotan jatkoedistystä seuraavassa äh, neuvoston kokouksessa ja toivottavasti sitten kunnon askel otetaan, tai aimo askel otetaan sitten niin, että siitä saadaan ilmoitus myös neuvostosta. Kiitos. Thank you. According to, to all the rules uh, and procedures. Kiitos niin kaikkien sääntöjen menettelyjen mukaan on todellakin Islannin hakemusta niiden pohjalta käsiteltävä ja neuvosto ei ole vielä lausuntoaan valmiiksi saanut, mutta edistystä on tapahtunut ja Islannissa myös tiimit on jo nimitetty olla valmiita hyvin nopeaan toimintaan. Eli varmasti komissio voi jo alkuvuodesta antaa oman lausuntonsa ja sitten neuvosto voisi tehdä päätöksiä jatkotoimista. Thank you very much. Kiitoksia. No, nyt eh, seuraavaksi olisi pitänyt olla De Rossan kysymys. Näin, hänellä paikalla, näin on se raukeaa. Ja sitten siirrymme Rova McGinnisin kysymykseen, joka koskee biohajoavaa jätettä. Tack, fru talman. Eh, Kiitoksia joka päivä tuotetaan suuria määriä jätettä jäsenvaltioissa. Ja tällä on tietenkin hyvin paljon vaikutuksia ympäristöön. Komission uudessa raportissa, joka käsittelee EUn kaatopaikkamääräyksiä, todetaan, että jäsenvaltiot, jos haluavat mennä eteenpäin, niin kaikkien maiden, hyvin monien maiden pitää tehdä erittäin suuria investointeja infrastruktuuriin ja jätteiden käsittelyyn. Erityisesti kaatopaikkadirektiivi on tässä oleellinen. Biohajoava jäte on sellainen, josta komissio to- toteaa, että ainoastaan yhdeksän maata sai vähennettyä biohajoavan jätteensä määrän. Tämän vuoden kesäkuun päätelmissä neuvosto toteaa, että on hyvin tärkeää, että biologinen jäte ja sen määrä vähenee kaatopaikoilla. Seurausanalyysejä tehdään edelleen ja käsi, laaditaan EU-lainsäädäntöä biohajoavan jätteen osalta tarvitaan kierrätystä varten sääntöjä kompostointia ja myöskin energian tuotantoa biokaasujen avulla. Neuvosto toteaa, että parempi biojätteen käsittely johtaisi paljon kestävämpään resurssien käyttöön silloin, kun pyrimme torjumaan ilmastonmuutosta. Tämä olisi keino myöskin saada hyötykelpoinen jäte pois kaatopaikoilta. Kiitoksia ministeri Thank you for your response. Kiitoksia teidän vastauksenne. Totta kai kaikki tässä parlamentissa tukevat näitä ponnisteluja. Jos te olette kaatopaikalla, niin kuin minä olen ollut, ja hengitätte, niin se on aika kammottava kokemus. Ja ne, jotka eivät ole käyneet, niin kaikkien kannattaisi käydä tällaisella kaatopaikalla hengittämässä, kokeilemassa. No, mutta miksi vain yhdeksän jäsenvaltiota on nyt päässyt eteen? Meidän tiedämme, meidän täytyy tehdä tämä ja olen samaa mieltä. Me tarvitsemme biokaasua, kaikki tukevat näitä periaatteita, mutta miksi me emme pääse näihin tavoitteisiin? Kiitos. Eh, thank you, Madam President. Kiitos, puhemies. On myönnettävä, että en ole tämän alan asiantuntija, mutta sen mukaan mitä olen komission lausunnosta ymmärtänyt, on, että meiltä puuttuu oikeanlainen infrastruktuuri ja sen käyttöönotto olisi aika kallista. Tämä olisi tietysti hyödyllistä pitkällä aikavälillä, mutta jäsenvaltiot eivät ole siihen investoineet ja siksi aika menee näin paljon. Kiitoksia ministeri. Ja nyt otamme sitten viime tämän illan viimeisen kysymyksen. Ja se on myös teidän puheenjohtajakautenne viimeinen kysymys. Tämän kysymyksen sitten jo Hans-Peter Martin. Ja tämä koskee puheenjohtajavaltio Ruotsin saavutuksia avoimuuskysymyksissä ja rohkenen sanoa, että täällä on varmasti jotain kerrottavaa. Kiitos. Aivan kuten edustaja tässä sanoo, hyvin tärkeä painopistealue tässä on ollut Ruotsille sekä jäsenvaltiona että puheenjohtajana tämä avoimuuden lisääminen. Meillä on ollut hyvin tärkeä ja selkeä missio lisätä avoimuutta kaikilla aloilla. Minä haluaisin Esimerkiksi mainitaan nettisivut, joilla on kaikki kokoukset, taustamateriaalit ja tämän kaiken on voinut nähdä kolmella kielellä. Täällä viime kuukausien aikana olemme myös ponnistelleet myös työjärjestyksen soveltamisen eteen. Tässä syksyn aikana pidettiin 20 yleistä keskustelua aloitteista, jotka artiklan 8 perusteella työjärjestyksestä juontuivat. Meillä on myös ohjelma ecofin neuvostossa ja siellä on myöskin pidetty avoimia keskusteluja. Mitä 58 paperia on hyväksytty, asiakirjaa on hyväksytty yhteispäätösmenettelyssä ja, ja myöskin julkisista neuvoston kokouksista on hyvä, hyväksytty asiakirjoja. Jos tämä on vähän edustajan mielestä, niin meidän täytyy muistaa, että neuvostolla on hyvin paljon asioita, se vähän vaihtelee ja se riippuu aina siitä, missä parlamentin yhteispäätösmenettelyä sovelletaan tai ei. Mitä sitten tulee lakiehdotuksiin, jotka ovat yhdessä parlamentin kanssa tehtäviä, niin niiden määrä tulee lisääntymään. Ja Lissabonin mukaan kaikki sellainen lainsäädäntö tulee olemaan julkista. Ja tietenkin me teemme tämän eteen työtä, tulemme vielä demokraattisemmiksi. Eilen päätettiin että instituutioiden välinen eh, ryhmä tapasi, jossa Margot Wallström ja Rova Wallis olivat läsnä ja siellä keskusteltiin hyvin konkreettisista ehdotuksista, joiden mukaan saadaan informaatio Euroopan unionista paremmin saataville ja käyttäjäystävällisemmäksi. Kiitos ministeri Vera Hans-Peter Martin. Kiitoksia. On harvinaista, että täällä että oikein liikuttuu ja minusta tämä on äh, hieno asia, että saan käydä tämän viimeisen dialogin teidän kanssanne. Rouva ministeri, kyllä tehän tiedätte itse, että hidas pienten askelenten tie usein menee etana vauhtia eteenpäin kohti läpinäkyvyyttä, kun ajatellaan tilannetta. Äh, kymmenen vuotta sitten niin me olimme samantyyppisessä tilanteessa. Ei se välttämättä ole kriittinen äh, olen tietenkään kriittinen Eurooppa-myönteinen, ei voi olla tyytyväinen tähän se tilanteeseen. Minua kiinnostaisi tietää se, mitä te äh, tavallaan jätätte viestiksi meille, mitä seuraavia seuraavia puheenjohtajia voisivat parantaa. Ajattelen esimerkiksi neuvoston työryhmiä todellakin on, tämä esitysten lukumäärä, julkistava lukumäärä on tietenkin sinänsä hyvä asia, mutta näettekö te näin pitkällä aikavälillä, kun katsotaan kymmenvuotista kokemusta, että, että, että voidaan päästä siihen, missä Ruotsi on ollut jo kymmenen vuotta no, avoimissa asioissa? Ministeri. Niin, kysymys on todella tärkeä Sanoisin, että avoimuus ja asiakirjan saatavuus on selvästi lisääntynyt kymmenen vuoden aikana 1049 asetuksen pohjalta. Se on oikein tärkeää ja on hienoa, että pystyin olemaan mukana sen asetuksen synnyttämisessä. Ja kyseessä on nyt se, miten se pannaan täytäntöön ja minkälaisia asenteita on. Ne ovat parantuneet kymmenessä vuodessa. Moni toimielimissä on havainto, että avoimuus ei ole vähemmän tehokasta, vaan se lisää legitiimiä ulottuvuutta ja näin myös petokset torjuntuvat pitkällä aikavälillä. Toivottavasti seuraat puheenjohtajavaltiot käyttävät kaikkia olemassa olevia mahdollisuuksia mahdollisimman hyvin. Ja komissio eilen kertoi tekevänsä meille ehdotuksia Lissabonin sopimuksen pohjalta siitä, miten avoimuutta voidaan vielä edistää. Tehtävä on vielä paljon, mutta aika pitkälle on jo päästy, mutta kuten edustaja sanoi, kyseessä on jatkuva taisto ja olen valmis lähtemään tähän taistoon yhdessä kanssanne. Kiitos. Kiitoksia. Ne kysymykset, joita ei käsitelty ajan puutteen vuoksi, niin kuuluu kohta 19 lukumatta kaikki vasta saavat kirjallisen vastauksen. Tässä yhteydessä haluan sanoa ministeri Cecilia, kiitoksia kovasti yhteistyöstäsi ja tästä mukanaolosta, aktiivisesta mukanaolosta kyselytunneilla Ruotsin puheenjohtajakauden aikana. Me odotamme odotamme, että näemme teidät vastaisuudessa tuolla puolella salia. Kiitoksia ja kiitoksia myös teidän tiimillenne. Kyselytunti on päättynyt ja seuraava istunto on huomenna torstaina 17. joulukuuta 2009 kello 9 alkaen, kello 13, sitten kello 15, kello 17 ja pöytäkirja tästä näkyy myös internetissä. Tämä istunto on päättynyt.